Seuraavana esityslistalla Rova Thomasin mietintö yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen. Ensimmäinen puhuja Rova Toma, neljä minuuttia. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Euroopan parlamentti äh, ilmaisee huomenna kantansa koskien kalastuspolitiikan sääntöjen sopeuttamista Lissabonin sopimukseen. Näin voidaan taata, että se noudatetaan yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Komissio ehdotuksessaan luokittelee uudelleen vanhan komitologian menettelyn säännökset ja jakaa ne täytäntöpanosäädöksiin ja delegoituun säädöksiin näennäisesti oikeudellista luonteesta huolimatta tätä on pohdittava periaatteessa perusteet, valinnan perusteet ovat perussopimuksissa, mutta käytännössä kyseessä on laaja sääntelemätön alue, joka edellyttää harkintavaltaa Euroopan unionin toimivaltuudet Lissabonin sopimuksen mukaan ovat vielä ikään kuin käynnissä ja tällaiset tekniset kysymykset ovat siitä jatko. Komissio lähes järjestelmällisesti kääntyy delegoiduittajien säätöksen puoleen ja niihin sovellettaisiin jälkikäteisvalvontaa parlamentissa pyytäisin teitä olemaan varovaisia, hyvät kollegat. Tänä päivänä Euroopan parlamentilla ei ole inhimillisiä resursseja eikä kunnollisia menettelyjä, jotta tällaista jälkikäteisvalvontaa voitaisiin tehokkaasti toteuttaa ilman näitä eh, ehtoja ei noudateta perusopimuksen henkeä. Haluaisimme kiinnittää komission huomion eh, Euroopan parlamentin ja oikeudellisen yksikön eh, laus, lausuntoon Lissabonisoinnilla on toki eh, tarkistettavaa eh, perussopimusten johdonmukaisuus, kun kyseessä on artikla 290 ja 291, se, siinä, se koskee myös perusoikeussopimusta ja toivon, että tulevissa sopeutustöissä tällainen oikeudellinen varmistustyö myös tehdään kalastuksen valvonnasta kaksi asiaa. Ensinnäkin yhdenmukainen säännöstön täytäntöpano johdonmukaisuutta tarvitaan kaikkialla Euroopassa. Siksi puolustan komission ehdotusta, jonka mukaan käytetään delegoituja säännöksiä niin, että Vigon, Baltimorin, Halden, Skagenin ja Kilvenekin ja muiden alueiden kalastajat eivät koe epäoikeudenmukaisuuksia, kun säännöstöä toteutetaan yhdenmukaisesti. Edelleen olen puolustanut komission ajatusta, joka koskee oikeudellista sopeuttamista. Yhteisessä kalastuspolitiikassa edellytetään valvontaa sääntöjen tarkistamista, vaikka monet kollegat ovat tehneet tarkistuksia, pidin kuitenkin pääni, että tästä on kompromissi, jonka mukaan ehdotetaan komissiota huomioimaan nämä seikat todellisessa valvontasääntelyssä. Hyvä komission jäsen, olen hyvin pahoillani siitä, että komissio te- te- tekee meille ehdotuksen, jossa ei huomioida näitä pyyntöjä. Komissio on ilmoittanut hiljattain omnivuusehdotuksensa, jolla sopeutetaan va- valvontaa koskien näitä purka- pur- purkamis- lasten purkamista huomioimatta, huomioimatta valvonta, valvonta liittyviä seikkoja. Erityisesti kalastajien jokapäiväinen tilanne jätetään huomioimatta. Tästä seuraa hankalasti käytännössä toteutettava eh, hajautettu toiminta Tämä on seurausta no, liian säätämisestä. On muistettava kalastajien toimintaa ja haluan säilyttää sitoumukseni kompromissille riippumatta siitä, mitä valvontaa koskevassa keskustelussa se todetaan. Kiitoksia sitten komission jäsen Damana. Thank you, President. Kiitos puhemies. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia sen tuesta komission ehdotukselle, jolla on tarkoitus varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Kiitän edustaja Tomata hänen työstään tässä tärkeässä asiassa. Meillä on siis uutta lainsäädäntöä kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. Ja tämä asetus on tullut voimaan tämän vuoden alussa. Viime viikolla saimme aika sovun myös uudesta rahoitussäännöstöstä ja odotan, että parlamentti hyväksyy tämän sovun mahdollisimman pian. Haluaisin korostaa sitä, että puitteet ovat ehdottoman tarpeelliset, jotta kalastuspolitiikkaa voidaan tehokkaasti valvoa ja toteuttaa. Ja näin pystymme myös turvaamaan kalastajien oloja olen samaa mieltä Toman kanssa siitä, että meidän on tehtävä parhaamme, jotta tästä saadaan onnistunut ratkaisu ja että valvonta-asetusta voidaan tehokkaasti panna täytäntöön sekä sen varmistamiseksi, että täytäntöönpano tapahtuu yhtenäisellä tavalla. Näin saadaan saman kaltainen täytäntöönpano kaikkialla EUn vesillä. Haluaisin korostaa sitä, että tänään käsillä oleva ehdotus on suhteessa siihen, miten komission mahdollisuudet toimia delegoiduin ja toimeenpanosäännöksin on linjassa nykyisen perussopimuksen kanssa. Meillä käydään keskustelua siitä, ovatko nämä delegoidut säädökset ja niiden tuoma toimivalta perussopimuksen mukaisia. Ja tänään. Haluammekin kuulla parlamentin mielipiteen asiasta ja aiomme sitä myös kunnioittaa. Nyt on siis kyse siitä, että menettelyjä muutetaan siten, että ne ovat Lissabonin sopimuksen mukaisia substanssiasioihin. Tässä ei puututa, sillä se on mielestäni kohdallaan jo nyt. Olen ymmärtänyt myös, että jotkut parlamentin jäsenet ovat halunneet koko tämän valvonta-asetuksen uudelleen tarkastelua mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että nykyinen valvonta-asetus tuli voimaan vasta vuonna 2010. Ja, ja 2011 vuodesta lähtien sitä vasta on tehokkaasti pantu täytäntöön, eli vain kahden vuoden ajan. Voin vakuuttaa teille, että arvioimme näiden säännösten toteutumista aikanaan, mutta aikaa tarvitaan lisää. Vielä ei ole sen aika. Komissio lähettää parlamenttiin ja neuvostoon mietinnön tai raportin asetuksen toimeenpanosta viiden vuoden välein. Jo nyt on olemassa viittaus tähän asetuksessa, joten voitte odottaa ensimmäistä kertomusta ensi vuoden alkupuolella. Tämä on velvoitte, meidän velvoitteemme ja näin komissio myös aikoo tehdä. Joten omnibusasetus, joka on otettu esille, on kysymys, joka tulee parlamentin käsiteltäväksi. Me olemme aloittaneet tämän asetuksen valmistelut niin pian kuin parlamentti vain äänestää uudesta kalastuspolitiikasta. Me emme voi aikaisemmin tätä asiaa parlamenttiin tuoda. Ja varsin pian tulemme parlamenttiin, jotta tämä omnibus-asetus tulisi käsittelyyn ja keskusteluun. Joten mitä tulee valvonta asetuksen kuulemisen tämän arviointikertomuksen komissio tulee arvioimaan, onko tarvittavaa äh, tarkistaa kalatalousvalvonta-asetusta avoimin mielin he sitten tästä päättävät. Minun täytyy tässä nyt lopettaa tähän kohtaan, koska tämä on tehtävä, joka tulee minun ö, jälkeen tulevalle komissaarille tehtäväksi. Joten lyhyesti sanottuna minun tehtävänäni on yrittää täytäntöönpanna asetusta ja näin aion tehdä mandaattini loppuun asti ja tietenkin aion valmistella kaiken mahdollista uudelleen tarkastelua varten asetuksen kohdalla ensi vuoden alkua varten. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Kommissar. Kiitoksia, rouva komission jäsen. Nyt pyytäisin, että kollega Fraga pitää puheenvuoron. Kiitos. Puhemies, kiitoksia. Minun ryhmäni tukee tätä mietintöä ja haluaa kiittää esittelijää hänen valmiudestaan hyväksyä erilaisia viittauksia, joiden kautta on voitu pitää kiinni tiukasti komitologian säädöksistä, vaikkakin on kiinnitetty huomiota myös komissiolle siitä, että sen pitäisi nopeasti saada aikaan täydellinen valvonta-asetuksen uudelleen tarkastelua. Ei ajatellen vain yhteistä kalatalouspolitiikkaa, vaan tässä täytyy tehdä tietoja muutoksia ja jos, jos tehdään tulkintavirheitä, se voi synnyttää varsin vakavia seurauksia sanktioiden seuraamusten muodossa. Pitää muistuttaa siitä, että meillä on jo pöydällä niin kuin aikaisemmat puhujat ovat sanoneet, omnibusehdotus, näin voidaan sopeuttaa säädöksiä uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa Äh, he, äh, pois heittoihin. Tässä on yli 30 muutosta verrattuna aikaisempaan, aikaisempaan versioon valvonta-asetusluonnoksessa. Siksi on toivottavaa, että varsin lähitulevaisuudessa komissio syvällisen uudistuksen aiheut, saatte aikaan tämän asetuksen kohdalla. Sitten toinen ajatus, jonka esittäisin, on se, että täytyy olla varsin varovaisia, mitä tulee öö, delegoitujen säädöksiin Haluaisin kuitenkin täällä sanoa, että tietyissä tapauksissa pitää olla varovainen ja miettiä, mihin asti parlamentti voi valvontaansa harjoittaa, erityisesti mitä tulee valiokuntiin, joissa on vähän jäseniä, vähän resursseja. Jos me sitoudumme instituutioiden velvoitteet, joita sitten emme voikaan toteuttaa tietyin takein, niin silloin tähän liittyisi riski siitä, että tämä kääntyisi tavallaan toivotun vastakkaiseksi lopputulokseksi. Kiitoksia. Dank, Frau Kollegin Ulrike Rodust. Kiitoksia sitten kollega Rodust. Puhemies, komissio ja sen hyvät kollegat. Minun näkökulmastani kalastuspolitiikassa on kaksi keskeistä osatekijää. Ensimmäinen on kestävien saalismäärien asettaminen ja sitten toinen on valvonta siitä, että näitä saalismääriä ja muitakin sääntöjä yhteisessä kalastuspolitiikassa myös noudatetaan. Kun kalastuspolitiikkaa uudistetaan, niin ensimmäinen elementti siinä on sitten säännelty. Tulevaisuudessa ei saa enää ylikalastaa. Perusasetuksessa uudistuksessa on joitakin periaatteita myös valvontaan asetettu esimerkiksi valvonnan tehokas koordinointi, että sen täytyy olla myös oikeasuhtaista. Yksityiskohdat kuuluvat valvonta-asetukseen, niitä ei tarvitse keksiä uudelleen. Nykyinen valvonta-asetus, jota vain sopeutamme tänään ja huomenna Lissabonin sopimukseen, on aika nuori. Vähän ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista ministerineuvosto aika nopeasti päätti tästä lainsäädäntötekstistä. Ja silloin ei vielä otettu huomioon myötämääräämisoikeutta parlamentissa. Tulos ei ole huono ja kalastusvalvonta selkeästi parantui Euroopassa, mutta siitä huolimatta kalastuspolitiikan uudistuksen myötä ja erityisesti sen perusteella, mitä on säädetty poisheittokiellosta, niin meidän täytyy ajatella myös uudenlaista valvontaa. Minun näkökulmastani Täytyy pystyä ottamaan huomioon yksinkertaistetut säännöt poishiettokiellossa. Niin esimerkiksi monissa tapauksissa voitaisiin poistaa vähimmäispituus, mutta tämä voidaan tehdä vain, jos varmistetaan, että kielosta myöskin pidetään kiinni. Muuten tämä aiheuttaa vastakkaisia vaikutuksia. Sen vuoksi väärin komissiota, että mahdollisimman nopeasti saadaan aikaan uusi valvonta-asetus ehdotetuksi. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Kiitos. Seuraavaksi puhuu Nils Turvals. Alman. Puhemies, haluan kiittää esittelijä Isä Pöltomaasia ja Carmen Fraga erittäin hyvästä yhteistyöstä tästä valvonta-asetuksen teknisestä mukauttamisesta yhteisen kalastuspolitiikan uudistus, jonka parlamentti hyväksyi viime vuonna, niin sen myötä on otettu monia askelia, jotta voidaan saada aikaan kestäviä kalakantoja ja kestävää kalastusta. Tämä on ollut, tai on ollut keskeistä rikkoa tämä negatiivinen kiire, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut näkyvissä. Tähän on kuulunut vähemmän biologian monimuotoisuutta, vähemmän työpaikkoja ja uudistus on tietysti niin hyvä ja kunnianhimoinen kuin sen toimeenpano on valvonta-asetus ja valvonta ovat tärkeitä välineitä, jotta voidaan taata yhteiset pelisäännöt myös käytännössä. Salakalatus ja laiton kalastus on haitallista ympäristölle ja kannoille, mutta se vaikuttaa myös sen, että ammattikalastajat eivät voi kilpailla samalla ehdoilla. Meillä ei voi olla sellaista politiikkaa, jossa kannattaa fuskata. Sen sijaan täytyy palkita sääntöjen noudattamisesta. Sen vuoksi valvonta on tärkeää. Viime viikon neuvottelut koskivat kalastusrahastoa. Parlamentti sai vaatimuksensa läpi paremmista määrärahoista valvonnalle ja nämä rahat saadaan myös jäsenvaltioille helpommin käyttöön. Tämä myötä vaikuttaa siihen, että jäsenvaltioita on helpompi to- toteuttaa valvontatoimia. Suuremmat resurssit aiheuttavat myös sen, että parlamentti voi asettaa suuremmat vaatimukset jäsenvaltioille, että luvatuista toimista pidetään kiinni. Pidemmällä aikavälillä se tarkoittaa sitä, että saadaan paremmat kalakannat, parempia taloudellisia mahdollisuuksia ammattikalastajille ja samaan aikaan voidaan luoda ammattikalastuksessa enemmän eurooppalaisia työpaikkoja. Kiitoksia. Thank you very much and also... Kiitoksia. Sirio. Kiitos myöskin itsenäisestä ja hyvästä työstänne Troikassa. Uh, Our next speaker. Seuraava puhuja, herra Romeva. <clears throat> Puhemies, kiitoksia. Meillä on varsin vähän aikaa. Haluaisinkin keskittyä olennaiseen esittelin valvonta. Asetuksen yhteydessä saatoin nähdä, kuinka vaikea on saada lainsäädäntöpuitteet puutteet näin tärkeässä kysymyksessä kuin sääntöjen toteuttaminen ja täytäntöpäin. Tätä meidän juuri pitää vahvistaa ja pystyä takaamaan. Ja pelkään hiukan, että jos jotkut tarkistukset, joita on tehty, menevät läpi, niin silloin me vain heikennämme näitä puitteita, heitämme, heikennämme valvonta-asetuksesta. Siksi minä haluan puhua aivan suoraan, kun me tällä hetkellä käsittelemme asia ei ole kyse vain yhdessä kalastuspolitiikan uudistamista, vaan siitä, että, siitä, että olemme parlamenttina onnistuneet siinä, että on lisätty budjettia niin valvonnassa kuin tietojen keruussa ja parlamentti antoi tässä selkeän viesti sen puolesta, että tätä juuri tarvitaan, koska jos se ei näin olisi, niin silloinhan me annamme juuri vastakkaisen viestin siitä, kuin mistä täällä äänestämme monissa muissa kysymyksissä. Kiitos. Mr. Grubacek. Panie przewodniczący, pani komisarz. Komission jäsen puhemies. Mietintö yhteisen kalastuspolitiikan yhteisistä säännöistä on perustava elementti, kun toteutetaan äskettäin hyväksyttyä politiikkaa. Tämä vaihe on asetuksen osalta tarpeellista, jotta sopeutetaan Lissabonin sopimukseen. Jatkotyössä täytyy olla keskeisellä siellä se, että saadaan säännöt aikaan, jolla taataan sääntöjen noudattaminen kaikissa jäsenvaltioissa samalla tasolla. Jos ei ole yhtenäisiä ratkaisuja, niin mikään uudistus ei voi onnistua. Sen seurauksena on ennen kaikkea luotettavien tietojen puute. Minun tässä täytyy viitata tilanteeseen, joka valitsee Itämerellä tällä hetkellä se on hyvin herkkä vesialue, niin se on hyvin haavoittuva yhteisen kalastuspolitiikan virheille. Asia koskee turskan laadun määrittämistä. Turska, vaikka sitä on suuressa määrin, niin kuitenkin siinä on hyvin huono laatu, eikä se kelpaa usein myyntiin. Tässä kalanjauhotuotannon materiaalin pyydystäminen on suurella sijalla. Hyvä komissio, sen jälleen kerran vetoamme, jotta ryhdytään asianmukaisiin toimiin, jotta voidaan estää haitalliset teolliset pyyd- kalan, kalan pyy- pyy- pyytämistoiminta Itämerellä. Dobrigad, senhor president. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, puhemies anteeksi. Yleisesti ottaen olemme samaa mieltä esittelijän ehdotuksen kanssa, mutta yksi asia kuitenkin on, josta meidän täytyy pitää kiinni, nimittäin tässä kun puhutaan valvonta- ja seurantajärjestelmistä, niin siinä on perustavanlaatuinen ongelma, nimittäin ne säännöt itse. Tämä politiikka perustuu keskitettyyn näky- näkemykseen kalatalouden hallinnasta, joka on kaukana todellisuudesta. Se ei ota huomioon eri maiden, eri alueiden erityistarpeita eikä myöskään eri kalastustapoja. Siinä on kaikenlaisia sääntöjä ja suuntaviivoja, jotka ovat täysin erillään todellisuudesta. Eikä niitä loppu viimeitteeksi sitten myöskään panna täytäntöön. Ja silloin kun ne pannaan täytäntöön, niin niillä on vastakkaiset vaikutukset kuin tarkoitus oli. Ennen kaikkea meidän täytyy jo ennen valvontaa toimia niin, että saamme kalatalouden hallinnan lähemmäs itse toimialaa ja kalastajia niin, että saamme aikaiseksi todella, todellista yhteishallinnointia aikaiseksi. Grazie Presidente. Intanto grazie alla Kiitoksia puhemies. Kiittäisin ensinnäkin esittelijää, jonka tekstistä olen täysin samaa mieltä. Toivon, arvoisa komissaari, että uudella kaudella voitaisiin keskustella sekä hyödyistä että haitoista, koska tässäkin asetuksessa on oma pahensa, todellakin heikko kohtansa. Eli Lissabonin sopimuksen jälkeen, kun olisi mahdollisuus soveltaa vielä yhteispäätösmenettelyä, niin minun mielestäni tässä asetuksessa se ei toteutu, toteudu. Meidän täytyy kiihdyttää tämän asetuksen uudelleen tarkastelua, nopeuttaa sitä kiireellisesti ja sen takia ehdottaisin, että saataisiin aikaiseksi mahdollisimman nopeasti uusi valvonta-asetus, sellainen, joka voisi mahdollistaa jäsenvaltioillekin alueellistettua politiikkaa. Olette liian optimistinen yhteisen kalastuspolitiikan suhteen, koska tämä on tekninen luonteeltaan tämä asetus ja se ehdotus on nyt vaarassa viedä meiltä sellaisia poliittisia oikeuksia meidän parlamentiltamme, joista me emme missään nimessä voi luopua. Kun viittasitte tähän sopimukseen puheessanne, niin toivon, että se ei tuota sellaisia tuloksia kuin mitä äsken puheessani pelkäisin. Puhemies, sanoa tällä esittelijä ottaa esille, että valvonta on tärkeä askel, mitä tulee yhteisen kalastuspolitiikan tehokkuuteen 20. marraskuuta 2009 tuli voimaan ja muutaman päivä sen jälkeen tuli voimaan Lissabonin sopimus. Näin ollen on välttämätöntä mukauttaa parlamentin säädöksiä uusiin luukiin, luokkiin erilaisia määräyksiä Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Minä kiitän komissionista siitä, että on tehnyt omat ehdotuksensa ja esitellyt ne, jotta tästä prosessista prosessi vetäisi loppuun tällä vaalikaudella vielä. Uskon, että tässä mietinnössäni koskien telekuntisäädöksiä käsitellään mielenkiintoista kysymystä. Olen tehnyt säädöksiä katsotaan miten ne ovat toteutuneet. Siinä todetaan, että yksinkertaisen menettely tutkitaan ja tässä käsitellään myös sitä, että uusi teknologia ja konsult, sidosryhmien kuuleminen ja mahdollinen arviointi soveltamisesta. Nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka pitää tehdä, kun ajatellaan uutta kanssapolitiikkaa. Ja tämä on myös varsin hyödyllistä toimintaa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Oleg. Kiitos sitten, herra Kristensen. Øh, der har gennem lang tid været brug for en grundlæggende... Kiitos puhemies. Olemme jo pitkän aikaa tarvinneet valvonta-asetuksen uudelleen tarkastelua ja uudessa kalastuspolitiikassa se on välttämätön asia, se täytyy tapahtua nyt. Tämä on suuri taakka kalastajille, kun kaikkia mitataan ja äh, valvotaan, mutta se ei tarkoita kuitenkaan, että kalastuksesta tulisi kestävämpää, vaan byrokratia ja paperityö lisääntyy. Meidän täytyy tietenkin taistella petoksia ja kaikenlaista vilpillisyyttä vastaan, mutta uudella teknologialla emme voi pelkästään helpottaa asioiden kulkua. Meidän täytyy noudattaa tietenkin yhteistä kalastuspolitiikkaa, mutta meidän täytyy samanaikaisesti alueellistaa politiikkaamme. Sillä tavoin vain saadaan tavoitteet saavutettua ryhdytään nyt töihin niin, että saadaan aikaiseksi yhteiset, tehokkaat, säännölliset ja vaikuttavat valvonta toimenpiteet, jolla saadaan tervehdytettyä yhteistä kalatuspolitiikkaa ympäri Eurooppaa. Menettely ilman puhujalistaa. Kaksi puheenvuoropyyntöä siinä. Ensimmäisenä edustaja Switche Unkarista. Hvala vam lijepo. U svakom slučaju jasno je da moramo prilagoditi ovu uredbu lisabonskom sporazumu jer u Kiitoksia. Tämä täytyy tämä valvonta-asetus mm, mukauttaa tietenkin, koska jos sitä ei tehdä, niin yhteistä kalastusreformia ei saada tehtyä. Meidän täytyy saada aikaisesti, aikaiseksi asianmukaista juridista valvontaa. Saman, aikaisesti olen samaa mieltä kuitenkin niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat todenneet, että tämä politiikka ei ole todellisuuttamme lähellä. Se ei ota jäsenvaltioiden todellisuutta huomioon. Ja minä kun olen kotoisin Kroatiasta, niin voin sanoa, että jokaisessa maassa tilanne on omanlaisensa. Ja minun mielestäni jäsenvaltioiden pitää sallia kehittää omaa kalastuspolitiikkaansa. Tämä on tietenkin vaikeaa, tämän tiedän, mutta meidän täytyy, täytyy voimistaa ponnistuksiamme. Mehän olemme ohjanneet jo lisävaroja tähän asiaan ja olisi Harmi, jos niitä ei käytettäisi. Mutta samanaikaisesti haluan ilmaista epäilykseni sen suhteen, että tämä parlamentti pystyisi valvomaan yhteistä kalatus, kalastuspolitiikkaa. Ja sanon näin, koska sillä ei ole käytettävissään riittäviä välineitä, eikä myöskään valiokuntia. Danke, herra Piccola. Kiitoksia, herra Piccola. Pozdravljam prijedlog komisije s amandmanima odbora za ribarstvo. Kiitoksia, olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa ja myöskin siihen esitetyistä tarkistuksista. Olen samaa mieltä. Vanhan järjestelmän, eli komitologiamenettelyn muuttaminen uudenlaiseksi, vaatii päätöksenteko menettelyn muutosta näissä meidän toimielimissämme. Tänä vuonna tätä politiikkaa tullaan arvioimaan yhdessä valvontametodien kanssa niin, että kaikki nämä voitaisiin mukauttaa yhteisen kalastuspolitiikan kanssa. Uskon, että komissiolla on asianmukaiset välineet käytettävissään niin, että niistä saadaan aikaiseksi myöskin sitten täytäntöönpano toimia. Euroopan unionin kalastajat tarvitsevat asianmukaisia säännöksiä ja toivon, että ja uskonkin, että ne, he tulevat noudattamaan sellaisia säännöksiä, jotka ottavat huomioon kansalliset todellisuudet. Ja sen takia yhteistä kalastuspolitiikkaa pitää uudelleen tarkastella myös joka kolmen, aina kolmen vuoden välein. Sitten komission loppuhuomio. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. On selvää, että haluaisin toistaa, mitä jo sanoinkin. Kaikki kommentit ja huolet otamme huomioon, jotka täällä on ilmaistu. Ja tietysti tämä arviointimenettely koskien asetuksen täytäntöönpanoa ollut tulematta todella ottamaan huomioon parlamentin kommentit tässä, joten uskon, että se, Seuraajani varmasti tulee tekemään hyviä ajatuksia tästä jatkossa ja edelleen laadimme kertomuksen koskien tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Pari lyhyttä kommenttia vain, jos sallitte puhemies. Ensinnä asetuksen täytäntöönpanosta. Komissio on velvollinen laatimaan kaiken, jotta jäsenvaltiolle voidaan antaa mahdollisuus täytäntöönpanna kunnolla asetusta. Tähän me juuri nyt pyrimme ja tämän takia meidän ehdotuksessamme samoin parlamentin neuvoston ehdotuksessa olemme lisänneet varojen määrää, jotka käytetään valvontaan ja täytäntöönpanon valvontaan uudessa kalastuspolitiikassa. Tässä käytetään myös tieteellistä tietokantaa hyväksi, niin kuin jotkut täällä sanoivatkin. Edelleen jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus käyttää omia tekniikoitaan ja soveltaa omia käytäntöjään kun tätä asetusta täytäntöön pannaan. Tämän takia meillä on tällainen alueellistamismenettelytapa meneillään niin, että jäsenvaltiot voivat päättää, miten aikovat täytäntöön panna teknisiä toimenpiteitä joka sopii parhaiten niiden tilanteeseen. En nyt sano, että kaikki on mitenkään täydellistä, mutta sanon nyt kuitenkin sen, että meillä on puitteet sen takia, että saadaan suurempaa joustoa tulevaisuudessa. Sitten varoista ja rahoista tietysti neuvosto ja parlamentti tulevat päättämään kompromissista, jonka kolme toimielintä ovat saaneet aikaan koskien rahoitusvälinettä, mutta Haluaisin kuitenkin sanoa, että minä en tietenkään halua ennalta päättää, mitä täällä parlamentissa päätetään, mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että aika on tässä varsin vähissä ja arvokasta kalastajat tarvitsevat näitä varoja, eihän eihän hän rahaa ole meille, vaan kalastajat tarvitsevat tätä rahaa, joten vetoan parlamenttiin ja kaikkiin, jotta nopeutetaan toimintaa, jotta saamme lausunnon mahdollisimman nopeasti, että tiedämme mitä sitten pitää tehdä rahoilla, jotka ovat jo odottamassa jotta näin antaisin kalastajille. Haluaisin kiittää Rova Tomaata uudestaan samoin varjoesittelijöitä heidän tekemästään hyvästä työssä asiassa. Kiitoksia puhemies. Kiitos komission jäsen. Sökönä pohjalla esittelijä Rova Thomas. Merci. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnä kiittää kollegojani ja sanoa herra Roberalle ja rauhoittaa häntä, vaikka hän on tässä jo poistunut, että mikään ei ole muuttunut tässä tekstissä verrattuna valvonta-asetuksen. Me vastasimme vain yhteen kysymykseen, miten parhaiten toteutetaan, tätä, tar- käytetäänkö tämä delegoidulla vai täytäntöönpanon säädöksellä, miten tässä parhaiten toimitaan. Sitten herra Pereira, mikä aiheuttaa suurimpia ongelmia rannikoillamme, sellainen tuntemus, joka ei aina ole perusteltukaan, että muissa satamissa valvontaa ei sovelleta samalla tavalla. En nyt toista kaikkia perusteluita, jotka jaan. Haluaisin kiittää teitä komission ja sen teidän antamista antamistanne täsmennyksistä. Ikävä kyllä totean, että olemme edelleenkin epäselviä tämän uuden tarkastelun kohdalla. Se sanoitte, että se, mitä kalastajat tarvitsevat, ovat säännöt, jotka tietenkin ovat täytäntöönpantoja, ne tunnetaan, ne ovat johdonmukaisia, eikä niitä joka neljäs viikko pidä muuttaa, koska jos joka päivä ruvetaan sääntöjä vaihtamaan, sääntöjä vaihtamaan niin esimerkiksi poisheitot 2013, niistä tehtiin säätöjä ja nyt taas ehkä muutetaan ensi vuonna. Mm. Tämä voi aiheuttaa suuttumusta ja ärtymystä ja sitten kalastajat saattavat joutua tällaisen venkoulun uhreiksi. Minä toivon heidän puolestaan, jotta toimittaisiin tehokkaasti, kun tehdään näitä reformeja ja valvontaa asetuksessa toteutetaan niitä, tehtäisiin toimitaan niin kuin te sanoittekin arvoisa komission jäsen, että otatte meidän huomioon, kommenttimme huomioon. Kiitos komission jäsen. Esittelijä. Äänestys on huomenna kello 12. Keskustelu päättyy tähän. Tullaan seuraavaan kohtaan esityslistalla. Yhteiskeskustelu kilpailupolitiikan täytäntöönpanosta.